palemalla toimeen rahanpesudirektiivi, näyttää siltä, että jotkin rakenteelliset ongelmat säilyvät. Olemme niihin joistakin tarttuneet kertomuksissa, joita komissio hyväksyi 24. heinäkuuta koskien Euroopan rahanpesuvastaisen puitteen toimeenpanosta. Uskon, että nuo kertomukset ovat hyvä perusta sen arvioimiselle, mitä on tarvetta tehdä tulevaisuudessa. Se tapa, jolla rahanpesun torjunnan sääntöjä toteutetaan käytännössä kaikkien talouden toimijoiden taholta, on erittäin tärkeää sille, miten saadaan koko järjestelmä toimimaan hyvin. Kansallisten pankkitoiminnan valvojien täytyy toimia päättäväisesti. Heikko valvonta on ollut jossakin suurissa rahanpesuskandaaleissa olennainen tekijä. Tässä harmonisoitu, suoraan sovellettavat unionin säädöspuitteet voivat auttaa. Sen lisäksi me voisimme katsoa, että luotaisiin erityisiä, siltä erityisiä rahanpesun valvontaan liittyviä toimia erityiselle unionin elimelle. Olemme tehneet tapauksia, jossa valvojat olivat selkeästi alimi, liian vähäis, niin, ne oli käytössä liian vähän henkilöstöä, eivät pystyneet tekemään tarkastuksia yhtä tehokkaasti kuin niiden pitäisi tai eivät voineet ryhtyä tarvittaviin toimiin silloin, kuin havaitsivat rikkomuksia. Oli myös muita puutteita, eikä tapahtunut otettu riittävästi huomioon myöskään rahanpesu huolenaiheita silloin, kun valvottiin pankkien toimintaa tai esimerkiksi kun katsottiin, olivatko johtajat tehtävissä soveliaita. Nämä ongelmat eivät ole rajoittuneet pelkästään pankkisektorille, ne ovat olemassa myös muissa osissa rahoitussektoria, samoin kuin myöskin muilla sektoreilla kuin rahoitusala. Tämä on ala, jota ei pidä unohtaa. Ajatellen kertomusta, joka koskee, joka on saatu rahoituksellisia kysymyksiä keräystä tiedoista, on selvää, että yhteistyö tällaisten yksikön välillä, jotka keräävät tietoa rahoituskysymyksistä, niin tulisi, vahvist, tulisi vahvistua, niin sanotaan voimakkaampi mekanismi EU-tasolla, joka pystyy koordinoimaan ja tukemaan kansallisia yksiköitä. Tulee tul, seuraavan komission päätettäväksi, mitä ovat seuraavat äsken, mutta, mutta tulevan puheenjohtajan äh, politiikkasuunnitelmat ovat selkeät. On vahvistettava valvontaa ja suljettava reikiä. Lopuksi haluaisin antaa teille ajankohtaista tietoa suuren riskin kolmansista maista. Komissio on edelleenkin sitoutunut siihen, että se tekee ajantasaisia listoja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Sen jälkeen, kun delegettu asetus hylättiin, hyväksyttiin neuvostossa ja parlamentti hyväksyi päätösaseman maaliskuussa. Olemme kovasti pyrkineet ottamaan huomioon näkemykset, joita sekä parlamentti että neuvosto ovat ilmaisseet. Meidän tavoitteenamme on saada aikaan yksimielisyys toimielinten välillä prosessissa, jotta voidaan välttää se, että ei parlamentti eikä neuvosto hylkää listaa. Haluaisin toistaa, että komissio tulee jatkamaan – autonomisia arviointejaan. Me tulemme tekemään periaatteessa luetteloja, jotka Financial Action rahoitustoimien task force on luettelut. Sen lisäksi menemme myöskin pitemmälle kuin nämä kriteerit, jotka ovat FATssä, eten kaikkea esimerkiksi avoimuus, joka koskee todellisia omistajia. Tämä merkitsi sitä munkin luetteloimme listalle myös sellaiset maat, joissa on rakenteellisia puutteita, vaikka ne eivät olisikaan tämän rahoitus, rahoitustoimien task forcein listalla. Tässä me pyrimme hienontamaan tätä toimintalinjaa vuonna 2020. Tulemme yhdenkin katsomaan, mikä on vuorovaikutus EUn listan ja kansainvälisen tason listan välillä jonka on tehnyt Financial Action Task Force. Me tulemme edelleenkin ehdottamaan sitä, että tehtäisiin yksityiskohtaisempia tietoja maista ennen kuin ne päätyvät listoille. Tässä me kolmansien maiden kanssa käymme tätä vuorovaikutusta ennen ensimmäisen arvioiden pohjalta nähdäksemme, että kolmannet maat pystyvät yhden vuoden sisällä panemaan toimeen lieventäviä toimenpiteitä. Ja tässä on tärkeää se, että puutteisiin puututaan todella tehokkaasti. Laitamme listalle myöskin välttämättä sellaiset maat, joissa riski on todella erittäin suuri. Tämä, että tämä prosessi mahdollistaa lainsäädännön kummallekin haaralle sen, että ne voivat päästä yksimielisyyteen siinä, miten hyväksytään lista korkean riskin kolmansista maista. Komissio tulee käymään jatkuvaa vuoropuhelua sekä parlamentin että neuvoston kanssa pannakseen toimeen tämän metodologian. Aion ottaa asian esille valtiovarainministerien kanssa eh, lokakuun ECOFIN neuvostossa. Haluan vakuuttaa teillä, että me jatkamme eh, saman yhteyden tahon tavoitteen jakamista, jossa me pyrimme vahvistamaan EU-rahoitusjärjestelmää niin, että estämme eh, kolmansissa maissa tapahtuvan rahanpesun ja sen vaikutuksen. Haluan myöskin kiittää parlamentteja siitä, että se on antanut jatkuvasti tukea tähän haastavaan, mutta välttämättömään prosessiin, joka on meidän kansalaistemme etujen mukainen. Kiitokset komissaari Jourovalle. Ja sitten menemme puheenvuorolistaan. Ensimmäiseksi ryhmien puheenvuorot. Aloitamme kuuntelemalla edustaja markus ferberia hänellä on kaksi minuuttia epp ryhmän nimissä olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, ministeri, kollegat. Kun kuuntelet tätä, niin on vaikutelma siitä, että kaikki on vallan loistavasti. Homma on hanskassa, neuvosto sitoutuu torjumaan päivä päivältä, tunti tunnilta rahanpesua, komissio käy läpi kaikki maat. Erinomaista totuus on, että mikään ei ole erinomaista. Jos katsotaan komissioraportia tarkemmin, niin siinä on kaksi asiaa tullut ilmiselväksi ensinnäkin. 28 jäsenvaltiossa rahanpesudirektiivi pannaan kaikki, kaikissa eri tavalla. Meillä ei ole mitään yhtenäistä tavalla Euroopassa ja toiseksi jo kansallisissa viranomaisissa ei toimi yhteistyö oikeusviranomaisten ja muiden viranomaisten välillä. Rajat tapauksissa mikään ei enää toimi. Kun katsoo näitä kahta ongelmaa, niin on se myös kaksi ratkaisua. Ratkaisu numero yksi on ei enää direktiiviä, vaan asetus. Jos haluaa yhtenäistä oikeutta Eurooppaan, niin sitten pitää valita asetus. Ja toiseksi, jos yhteistyö ei toimi, jälkeen nyt olko vihaisia, vaikka vasta neuvottelimmekin siitä, että pankkiviranomainen – tarkastelemme tehdä kaikki oikein, niin no, täällä ette torju rahanpesua, vaan tällä luotte vain kaavakkeita viranomaisten välille. Tarvitsemme rakennetta, joka voi toimia. Meillä on Olaf-komissiolla, meillä on Eurooppalainen syyttäjä, virasto, jos on näitä rahoituksellisia etuja pelissä EUn kohdalla. Ja pitäisi todellakin miettiä oikeuskomissaari, eikä tietysti sellaista ehdotusta, että Euroopan syytte, olisi Euroopan syyttäjä tai toinen struktuuri, jolla olisi parempia valtuuksia, jotta rikosoikeudellisesti nopeasti voitaisiin reagoida. Eikä tämä olisi vain jäsenvaltioiden käsissä. Meidän pitää nyt toimia nopeasti. Luvut on mainittu. Emme saa tässä kaunistella asioita, vaan tarvitsemme ratkaisuja. Tämä parlamentti on siihen valmis sen takia. Tämä selvä viesti nyt tänään ja huomenna äänestyksessä. Nyt pitää täyttää lupaukset arvoisa puhemies sitten sd nimissä edustaja evelyn regner olkaa hyvä teillä on puolitoista minuuttia. Kiitos. Jatkan siitä, mihin edeltävä puhuja jäi. Euroopan unionissa meillä on tiukkoja sääntöjä rahanpesua vastaan, mutta mitä hyötyä on tiukoista säännöistä, jos niitä ei toteuteta, äh, jos niitä ei toteuteta kunnolla, jos niitä ei valvota mm, kunnolla. Rahanpesudirektiivin valvonta on hyvin kansallista, siihen, sen on loputtava, siitä olemme samaa mieltä. Meidän on myös ymmärrettävä, että pitkällä tähtäimellä äh, tämä ongelma voidaan äh, ratkaista eurooppalaisella rahanpesun vastaan vastaisella viranomaisella. Siihen asti eurooppalaisen rahanpesun vastaisen toimintaryhmän on tämä työ tehtävä. Jokainen skandaali on isompi kuin edellinen. Me emme voi odottaa, että seuraava skandaali äh, tulee esiin. Ja sitten nämä kultaiset viisumit, jotka ovat äh, tulonlähde monille maille. Rikkaat voivat ostaa kansalaisuuden ja oleskeluluvan aivan kuin ostaisivat talon tai luksusveneen. Me tiedämme, että rahanpesu kulkee käsi kädessä veronkierron ja rikollisuuden kanssa. Asia on katsottava kokonaisuutena ja siksi komission on puututtava myös kultaisiin viisumeihin ja tehtävä käytännönläheisiä ehdotuksia siitä, miten ongelma ratkaistaan tulevaisuudessa. Kiitokset edustaja Regnerille ja sitten Renew Euroopan eh, edustaja Luis Garicano. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thanks, uh, Kiitos puhemies Ollaanpa rehellisiä. Rova komission jäsen ja neuvoston edustajat, syy siihen, että olemme täällä tänään on, että rahanpesun torjuntajärjestelmä ei vastaa tarkoitustaan. Se ei kertakaikkisesti toimi. Me kuulemme resurssien puutteista, Meillä oli kuuleminen komission ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa. Olemme kuulleet resurssien puutteista lainsäädännöstä ei panna toimeen, lainsäädännöstä on erilaisissa eri maassa henkilöstön puutteista, tämä todellakaan ei vastaa tarkoitustaan. Ja olemme kaikki yhtä mieltä tästä. Kansalaisten oltava samaa mieltä, että me ovat huolissaan. Rahanpesun torjunta on sitä, että taistellaan kaikkea rikollisuutta vastaan, huumekaupasta, ihmiskauppaan, sillä torjutaan näitä hirveitä rikoksia. Miksi siis järjestelmä ei toimi? Se ei toimi siksi, että valtioilla ei ole kannustimia saada järjestelmä toimimaan. Siksi, että valtioilla on kannustin saada pääomaa silloin, kun ne tarvitsevat pääomaa. Joten viime kädessä, jos pääoma on tullut paikoista, jotka ovat epäselviä, pistetään silmät kiinni. Tärkeintä järjestelmä on se voimakas, se on niin voimakas kuin sen heikoin lenkki. Jos yhdessä jäsenvaltiossa on huono järjestelmä, meillä on ongelma kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Olemme kuulleet Danske Bankin äh, skandaalissa 200 miljard, miljardia, miljoonaa ja skandaali ei ollut se, pelkästään se, että ei ollut toimia, eikä se, että Viron ja Tanskan äh, viranomaiset salivat tämän tapahtuman. Ongelma oli se, että kun tämä tuli Euroopan pankkiviranomaisen tietoon, jäsenvaltiot sanoivat, että tässä ei ollut eurooppalaista lainsäädäntöä, joten mitään ei voitu tehdä. Uskomme, että tämä parlamentti on yhtenäinen. Olen ylpeä siitä, että olen tehnyt työtä yhdessä kollegojen kanssa päätösohjelman aikaansaamiseksi. Parlamentti uskoo, että komission on tehtävä työnsä niin myöskin neuvoston ja parlamentin. Nämä virastot, niillä on resurssit, meillä on resurssit rahanpesun torjumiseen – ja on tärkeää, että on lainsäädäntö, jota voidaan todellakin panna toimeen kaikkialla Euroopan unionissa, niin että me todella saamme järjestelmän, joka on eurooppalainen, niin toimii kaikille. Kiitokset edustaja Garikano. Ja seuraavaksi vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä edustaja Sven Giegold, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, kollegat, Euroopassa on turvallisuusriski jota hallitukset eivät hoida, ja se on rahanpesu. Miljardia, tien edestä tapahtuu rahanpesua. Rikolliset tienaavat tällä tavalla rahaa. Tämä raha sitten pestään ja sitten se menee taas rikollisen talouteen investointuna terrorismiin muun muassa. Mutta yhä enemmän täällä myös ostetaan taloja ja sijoitetaan kiinteistöihin – ja näin ollen hinnat nousevat myös alla. Ja sillä kun me puhumme tästä, niin havaitaan, että itse asiassa meillä on juridiset keinot torjua tätä. Eurooppa tarjoaa oikeudelliset keinot jäsenvaltioille taistaa tätä vastaan, mutta siltikin me olemme epäonnistuneet tässä seuraamaan rahanpesua. Kymmenen suurinta rahanpesuskandaalia, jotka, joita komissio on työstänyt, osoittaa tämän epäonnistumisen kaikessa selkeydessään. Ja tässä ei tarvitse tuotella vain Kyprosta, Maltaan ja muita, vaan voidaan ottaa Saksasta, suurimmasta jäsenvaltiosta, noin 100 miljardia euroa vuosittain pestään rahaa Saksassa. FIU-selvittelukeskuksissa on 20 000 ilmoitusta rahanpesu, epäilystä rahanpesusta ja näitä ei ole käsitelty. Viranomainen ei toimi, vaikka se on jo ollut olemassa kolmannesta rahanpesu vastaista direktiivistä asti. Ja kuukausien ajan riitelen tässä komission kanssa siitä, josko tässä nyt pitäisi aloittaa rikkomusmenettely. Ja juuri tällaiset perusopimusrikkomusmenettelyt eivät koske vain Saksaa, vaan useita jäsenvaltioita, jotka eivät panet täytäntöön lainsäädäntöä, vaan joiden pitää myös todellisuudessa panna nämä täytäntöön nämä asiat. Sen takia vetoan teihin, Euroopan komissiossa, teidän pitää nyt avata uusi luku. Ei pidä tuijotella, josko lainsäädännön kirjaimet vastaavat toisiaan, vaan josko eurooppalainen oikeus tulee panoksi täytäntöön. Ja kaikki, jotka eivät niin tee, niin silloin pitäisi viimeinkin aloittaa nämä rikkomusmenettelyt, jotka liittyvät toisen täytäntöönpanoon. Ja sitten lopuksi tämä ratkaistaan jopa sitten yhteisten toiminnan kautta. Niin kuin moni jo sanoikin, ja neuvostossa voitte tehdä tämän eteen paljon, jotta täytäntöönpano vihdoinkin toimii ja tukea meitä, että tällaiset siis perustuvat. Kiitos. Kiitos edustaja Giegold ja seuraava puhuja on eh, identiteetti ja demokratia ryhmän edustaja gunnar beck puolitoista minuuttia olkaa hyvä. arvoisa puhemies viidennellä rahanpesudirektiivillä eu velvoittaa jäsenvaltiot monilla alueilla välittämään Euroopan pankkivalvontaviranomaiselle henkilökohtaisia tietoja. Päätökset joita vastaan sijoittajilla ja säästäjillä ole kovinkaan paljon oikeudellisia menetelmiä. Kansalaisista tulee lasinen. Kansalaisjärjestöjen roolia EU on kuitenkin jättänyt rahoitustorjunnassa toimien ulkopuolelle. Viime vuonna Maltan kansainvälis, kansalaisjärjestökomissaari Kenneth Wayne puhui siitä, miten kansalaisjärjestöt voivat hyvinkin sortua rahanpesurikoksiin ja siihen, että rahoitetaan terroristisia järjestöjä. Siksi professori Dwayne vaati, että rahanpesulainsäädäntö lainettaisiin koskemaan myös kansalaisjärjestöjä. Poliittisen painostuksen vuoksi hän kuitenkin joutui vetämään ehdotuksen pois. Manival Euroopan, neuvost, Euroopan neuvoston äh, rahanpesun torjuntaelin on yhtä mieltä näistä näkemyksistä – on olemassa selit- todisteita siitä, että kansallisjärjestöjä käytetään rahanpesun välineenä. Siksi valiokunnassa esitin kysymyksen, pitäisikö, miksi komissio unohtaa kansalaisjärjestöt. Vastaus oli, siksi että komissio ei toivo, että kansalaisjärjestöjä pidettäisiin rikollisena. Me vaadimme, että kansalaisjärjestöjä ei enää jätetä lain ulkopuolelle. Kiitos edustaja Beck arvoisa sitten nimissä edustaja Emmanuel Morel, äh, minuuttia, hyvä. Merci, euh, Kiitos, On totta, että tämä on monimutkainen aihe, tekninen aihe, mutta uskon, että on tärkeää EUn uskottavuuden kannalta. Sitä käsitellään viime kaudella, puhuttiin paljon näistä teksteistä, jotka rahanpesuun muistuttaisi kuitenkin, että että tässä oli tiettyjä skandaaleja taustalla, mukaan Panama-paperit, ja kuitenkin puhutaan sitten rahanpesuvastuumista, joka liittyy korruptioon, ra- asekauppaan, fiskaalipetoksiin ja muuta. Ja tässä on kyse sadoista miljardeista euroista, joten tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Mitä tämä nykyinen teksti osoittaa meille komission arviointiin? No se osoittaa, että nyt on riittämättömyyttä, on puutteita, joita ei voida suvaita. Ensinnäkin direktiivi että kansallista lainsäädäntöä ei ole ollut riittävää ja tämä pätee useimpiin jäsenvaltioihin, joten jossakin kohtaa pitää nyt sitten tarikomismenettelyt ja sitten toista pitää pohtia pankkiviranomaisen kapasiteettia. Se, se on tullut tiettyihin rajoihin ja puheenjohtaja itse on tästä puhunut. Ja lopuksi muistamme parlamentaarikkoina sen, että neuvosto on kieltänyt hyväksymästä tuon 23 valtion luettelon kun ajatellaan rahanpesuvasta toimintaa ja terrorismirahoitusta, muistatte tuon keskustelun, joka poisti Saudi-Arabian ja Neitsyt saaret pois listalta tai Panama. Nyt pitää toimia ja ongelma, joka tällä hetkellä on olemassa, on, että pitäisi siirtyä asetukseen, koska si- nyt on toisaalta voimattomuutta, joka on huolestuttavaa meille paremmin tarkoille ja myös kansalaisille kiitokset edustaja morel ja sitten sitoutumattomien eh, puolesta edustaja laura ferrara puolitoista minuuttia olkaa hyvä. arvoisa puhemies onorevoli colleghi paljon kiitoksia. Tämä rahanpesu on erittäin vakava rikos, joka aiheuttaa rajat ylittäviä vaikutuksia, vääristää kilpailua ja haittaa yrityksiä, jotka kunnioittavat sääntöjä. Lisäksi se antaa mahdollisuuden yksilöille ja yritys- ja rikollisjärjestöille, myöskin terroristeille, saada rahoitusta toimintansa tueksi. Äh, viiden tähden liike äh, on pitänyt äh, tämän ilmiön torjumista prioriteettina kansallisesti ja Euroopan tasolla. Olemme vaikuttaneet tähän rahanpesudirektiivin avulla. Esimerkiksi ne, jotka on tuomittu, eivät saa enää osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin tai saada julkisia tukia. Tämä mm, lainsäädäntöehdotus, joka liittyy äh, järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen. Siinä tehtiin vielä yksi edistysaskel äh, mafian vastaisen lainsäädännön äh, aikaansaamiseksi. Siinä on parempaa oikeusyhteistyötä ja poliisiyhteistyötä ja parempaa tiedonvaihtoa. Ihmiset, jotka harjoittavat rahan pesua, käyttävät porsanreikiä lainsäädännössä ja siksi on tärkeää, että meillä on oikeudelliset eurooppalaiset puitteet, joita päivitetään jatkuvasti, koska ilmiö muuttuu, mutta sen lisäksi siinä täytyy olla myös koordinoitu täytäntöönpano. Se puuttuu meiltä vielä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Ferrara. Ja nyt voimme siirtyä yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja david casalle. david casa puolitoista minuuttia. Signora president. Kiitos puhemies. Rahanpesu on seurausta rikollisista toiminnoista. Meillä on lukuisia esimerkkejä poliitikoista, liikemiehistä, petoksien harjoittajista, jotka tekevät parhaansa kätkääkseen ne rahat, joita he ovat saaneet laittomasti. Totuus on, että ei ole helppoa havaita, että tätä kaikkea tapahtuu. Kysymys on mutkikkaista rakenteista, erilaisista oikeuskäytännöistä ja hyvin usein on kysymys myös suurista määristä erilaisia rahoituksellisia yksiköitä. Monet instituutiot tekevät tutkintoja, mutta useimmat epäonnistuvat tässä, kun ne epäonnistuvat tutkinnoissaan tai eivät pysty seuraamaan miten tapahtum, näiden tapahtum, tapausten käsittelyä, silloin äh, tapausten petosten paljastajat ja tutkivat toimittajat joutuvat sitten paljastamaan näitä asioita. Me tiedämme kaikki, mitä tapahtuu sellaisille äh, toimittajille kuten Daphne Caruana Kalitsa tai Jan Kuciak, jotka menettivät henkensä. Ensi kuussa on kulunut kaksi vuotta Daphne Kaljana Karutsan kuolemasta, ja jos instituutiot toimisivat tehokkaammin rahanpesua vastaan, silloin kenties Daphne Caruana Kalitsa edelleenkin olisi hengissä. Uskon, että nyt on aika muutokselle. On mahdotonta, että hyvät rehelliset liikemiehet, jotka noudattavat sääntöjä, joutuvat syytösten kohteeksi, kun sen sijaan ne, jotka ovat korruptoiteita, tekevät mitä tahansa kansalaisten etujen vastaisesti. Kiitos edustaja Kaasa. Ja sitten edustaja Katerina Kinnici, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies rahanpesun vastainen toiminta on prioriteetti, koska sillä pystytään torjumaan rajat ylittävää rikollisuutta ja e, suojata eurooppalaisia talouksia, joka voi viedä pohjaa kansalaisten luottamukselta pankkeihin ja rahoituslaitoksiin. Ja jatkuvat skandaalit pankkijärjestelmässä osoittavat, että tarvitaan tehokasta valvontajärjestelmää äh, rahanpesun tunnistamiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi. Tarvitaan tiedonvaihtoa ja läheistä yhteistyöstä äh, pankin säätelyviranomaisten, poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten välillä sekä äh, rajat ylittävää koordinointia. Euroopan union vähän aikaa sitten hyväksynyt tärkeitä säädöksiä, rahanpesun vastainen direktiivi, säädös, joka liittyy selvittelykeskusten väliseen yhteistyöhön. Tämä on erittäin tärkeää, koska se määrittelee äh, rahanpesun äh, rikokseksi ja äh, myöskin on vahvistettu eurooppalaista pankkiviranomaista sen rahanpesun vastaisessa toiminnassa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että nämä välineet pannaan kunnolla täytäntöön ja meidän täytyy edistää läheisempää yhteistyötä pankkivalvontaviranomaisten välillä Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla, samoin kuin oikeusviranomaisten välillä. Kiitos. Sitten edustaja Ramona Strugariu, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I will speak in, uh, Rom- Kiitos, puhun romaniaa. Approximativ 100... Noin äh, 188 miljardia euroa, eli prosentti Euroopan BKTstä, ovat rahoja, joita käytetään epäilyttävissä toimissa. Tämä neljäs direktiivi, rahanpesun vastainen direktiivi, pitää panna täytäntöön vuoteen 2017. Joidenkin jäsenvaltioiden luovuus tämän direktiivin täytäntöönpanossa on yllättänyt meidät on otettu huomioon kansalaisjärjestöjä ja sitten on ollut nämä taulukot, kuten ministeri Tuoderilla, jossa yhdessä oli direktiivi ja toisessa sarakkeessa taulukkoa luki, että ei sovelleta on useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole tätä neljättä direktiiviä panneet kunnolla täytäntöön. Viides direktiivi pitäisi panna täytäntöön tammikuuhun 2020 mennessä, mutta vain kahdeksan jäsenvaltiota on näin tehnyt. Vastaus on yksinkertainen. Me tarvitsemme sääntelyä. Jos direktiivien siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön ei toimi, tarvitsemme asetuksia, emmekä saa menettää hetkeäkään mm. Tämä asia on erittäin tärkeä unionin toiminnalle ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle. Lisäksi tarvitaan sanktioita niitä valtioita vastaan, jotka eivät noudata sääntöjä. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Strugariu ja sitten edustaja Ernest Urtasun puolitoista minuuttia Meillä on erittäin vakava ongelma, joka on ratkaistava. Miljardia euroja kiertää näissä eurooppalaisissa järjestelmissä ja ne on pesty, ne ovat peräisin rikollisista toimista ja viime vuosien skandaalit ovat olleet uskomattomia. Danske Bank, Deutsche Bank, Pilatus Podemos, on hyvin pitkä lista skandaaleista, jotka te kaikki tunnette hyvin. Ja te itse olemme havainneet erilaisia ongelmia, se, että puuttuu velvoitteita tarjolla turvapaikkojen ulkopuolella, puuttuu henkilöstöä, puuttuu valvontaa, puuttuu tarkastuksia, se, että valtioiden välillä yhteistyötä. Tämä on todella vakava ongelma. Joten meidän täytyy saada aikaan lisää toimintaa. Meidän pitää paremmin panna toimeen Euroopan lainsäädäntöä. Ei voi olla niin, että hyväksymme sen, että on viivästyksiä neljän direktiivin toimeenpanossa. On tärkeää, että pidetään kiinni viiden toteuttamisesta. Ja tässä löytämässä. Tulemme katsomaan, että myös seurataan kolmansia maita, koska tämä on vakava ongelma. Meillä on olemassa tämä harmaa lista, jonka komissio laatii. Ja kun nämä direktiivit, jos niitä pannaan toimeen kunnolla, ne ovat paljon parempia kuin että käynnistetään rikosmenettelyä. On olemassa sellaisia maita, jotka tehdään panen millään tavalla toimeen lainsäädäntöä, joten terveydet ovat todellakin paljon tiukempia. Ja olemme useissa yhteyksissä pyytäneet, että asteittain pitäisi luoda aito eurooppalainen viranomainen, joka tarttuisi tähän ilmiön. Sen täytyy olla ehdoton eh, prioriteetti tällä vaalikaudella. Kiitos edustaja Urtasun. Ja seuraava puhuja on edustaja Hervé Juvin. Eh, teillä on minuutti. Madame la présidente. Eh. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Niin, yritykset kohtavat päivittäin tällaisia liiallisia vaatimuksia, jotka liittyvät rahanpesuun Näin on, tuntuu hyvin okultaista tämä toiminta. Meille todellinen syy tälle rahanpesulle johtuu siitä, että vapaasti virtaa pääoma ympäri maailmaa on hankala tätä toimintaa ilman, että pankit olisivat yhteistyössä ilman, että olisi sähköisiä järjestelmiä – ja toisaalta trustit ja muut voivat helposti peitellä nämä lopulliset edunsaajat. Tämä mahdollistaa rahanpesun, on myös hankala olla kieltämättä se rooli, joka kansalaisjärjestöillä ja säätiöillä tässä on joskus piilottelevat tiettyjä operaatioita, jotka voivat luokitella jopa rahankierroksi. Tällä rahoitetaan jopa korjota ja rahanpesusta toimintaa. Se on osa tätä dramaattista tilannetta. Voimme vain kannustaa komissiota toimimaan ja arvioimaan toimintansa. Tässä tarvitaan todellisia tuloksia, kun torjutaan rahanpesua. Pitää lopettaa tämä äh, kultaisuus, joka johtaa siihen, että on yrityksiä, joilla todellista toimintaa. Ja puheenjohtaja katkaisee. Kiitos arvoisa puhemies puheenvuoron edustaja Mislav Minuutti, on hyvä. Poštovani, korrupt... Hyvät kollegat, korruptio ja rahanpesu ovat ilmiöitä, jotka ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Tänään suurin korruptio ja laajin rahanpesu ei tule siitä, synny siitä, että salkutetaan savukkeita. Se tulee tällaisista sovittelumenettelyistä ja pahimpia ilmiöitä, joita Kroatiassa on tapahtunut, on se, että tällainen ö, Kroatia, sitä voidaan vahvistaa lainsäädännöllä. Meillä on Kroatiassa laki, joka koskee tällaista ennakkosopimista, jonka arvo on yli miljardia euroja ja tämä on johtanut siihen, että tuomiot ovat muuttuneet pelkäksi notaarin kanslioiksi. Monet kansalaiset ovat tulleet suurten yritysten omistajiksi Kroatiassa, enkä me tiedä keitä he ovat. Ja tämä kaikki tapahtuu rahoilla, jotka ovat peläisin kolmesta maista kiitokset edustaja kolakusic ja sitten annan puheenvuoron edustaja varapuhemies othmar karasille olkaa hyvä teillä on kaksi minuuttia. frau präsidentin frau kommissarin meine sehr Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, nämä, tämä keskustelu ja puheenvuorot puoluerajat ylittävästi osoittavat, kuinka tärkeää on, että me eurooppalaisena kansanedustuslaitoksena nostamme äänemme terrorismin torjunnassa ja rahanpesun vastaisessa taistelussa. Miksi? Koska joka vuosi vielä 110 miljardia euroa rahaa pestään Euroopassa. Vieläkin kymmenen suurta eurooppalaista pankkia ovat mukana laajoissa rahanpesuskandaaleissa mutta joka kerta on selvä ristiriita niiden sitoumusten välillä, jotka olemme tehneet, ja toteutuksen välillä. Vieläkin on valvonnan puutetta, rangaistusten puutetta, henkilöstön puutetta valvonnassa – ja rahan puutetta Euroopan pankkivalvonnassa, kun se panee täytäntöön rahanpesudirektiiviä. Vieläkin, vieläkään neljättä rahanpesudirektiiviä ei ole pantu täytäntöön, vaikka viidennen pitäisi astua jo voimaan tammikuussa 2020. Ja vieläkin meillä on se tilanne, että tämän puutteen takia on syntynyt tällainen täytäntöönpanon tilkkutäkki ja uusia porsaareikiä, jotka heikentävät sisämarkkinoita ja pankkiunionia yhteistä valvontaamme estävät. Ja siksi nyt on tärkeää, että teemme kaikkemme, jotta siirrymme direktiivistä velvoittavaan asetukseen, jotta vahvistamme Eurooppaa, E, jotta valvotaan ja rangaistaan, jotta yhteiset sitoumukset muutetaan teoksi ja e, jotta tehtäisiin yhteistyötä sen sijaan, että eristäydytään. Vain sillä tavoin olemme uskottavia. Me emme jätä tätä asiaa ennen kuin kaikki se on tehty, mihin olemme yhdessä sitoutuneet. Kiitos edustaja Karas ja sitten seuraava puhuja on edustaja Nina Gill, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, rouva Tässä on oltu tässä skandalin vuosina niistä. On kuultu, että jopa miljardia euroja on pesty ja näin ihmiset ovat kyllästyneet, kyllästyneet siihen, että he ovat aina ne, jotka joutuvat kan- vasta- kantamaan tämän, nämä kustannukset. Kyllästynyt siitä, että rikkaimmat ja rikolliset voivat löytää tapoja, joilla he piilottavat rahansa pois sääntelyvalvonnalta ja veronkeruuta. Yksi esimerkki, kuten aikaisemmin Danske Bank, helpotti sitä, että 200 miljardia euroa epäilyttäviä transaktioita tapahtui kahdeksan vuoden aikana Virossa, huolimatta siitä, että heidän johtonsa on nyt syytteisessä maissa. Pankkiviranomainen on vastannut ehdotusta, että on olisi rikottu unionin lainsäädäntöä. Ovatko he tosissaan? Komissio edelleenkin vatuloi. Mutta viikko sanottiin, että he edelleenkin tarkastelevat asiaa. On monia, monia muitakin esimerkkejä. Emme voi vain odottaa seuraavaa skandaalia. On liikaa porsaan reikiä lainsäädännössä, jotka antavat rikollisuudelle mahdollisuuden toimia. Ja tässä voidaan taivutella sääntöä helposti jos me emme torju tällaista rajat ylittävää rikollisuutta täällä, niin missä se tapahtuu, joten miten komissio joko varmistaa, että toimimme viimeinkin. Meidän pitää mennä pidemmälle ja käyttää näitä välineitä, joita käytössämme ja lainsäädännön pitää tulla täytäpannuksi kaikissa jäsenvaltioissa. Vielä yksi nopea kysymys komissiolle. Mitä teemme, jotta tutkimme tuhansia PT-yrityksiä, jotka ovat offshore-veroparatissa rekisteröityä. Ja mitä tässä on tehty? Kiitokset. Sitten edustaja Anthony eh, Hook, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, oli kunnia tulla tähän parlamentin 16 vuoden jälkeen rikoslain esittelijänä yhtä, olin pitkään syyttäjänä ja saattoi nähdä, että rahanpesu on rikos, joka on kuin verenkierto. Sitä voidaan saada petoksesta ja investoida se huumetehtaaseen, ihmiskauppaan ja kenties sitten vielä aseisiin sen jälkeen ja sitten joku menettää henkensä. Joka kerta se voi liittyä, raha voi liikkua maasta toiseen, tästä voidaan käyttää ylellisyysautojen, talojen ostamiseen, yksityisen koulutuksen, kaikkeen mikä on arvokasta elämäntapaan, jotka antavat lisälle, lisärikollisuudelle perusteita. Minun maassani on arvioitu, että 100 miljardia puntaa joka vuosi pestään. Meillä on 25 erilaista organisaatioilla asioissa olisi vastuuta. Tämä on liian jakautunutta. Tämä on raivostuttavaa. Ei voida hyväksyä sitä. Jotkin jäsenvaltiot voivat ole panneet toimeen tätä lainsäädäntöä. Me tarvitsemme kumppanuutta, joka menee pitemmälle kuin vain Euroopan unioni. Rahanpesu voi tapahtua Afrikassa, Amerikassa, Aasiassa. Me tarvitsemme kumppanuutta ja puitteita, joilla voidaan jäljittää rahat ja rikolliset. Me, tar- me täytyy saada aikaan vaimolta viranomaisien toimintaa, jotka eivät lakkavat pitämästä tätä toisen luokan rikoksena. Brexitin jälkeen minun maassa riski kasvaa. Toivon, että uusi komissio tulee tarttumaan tähän asiaan kunnolla kiitokset edustaja hook ja sitten annan puheenvuoron edustaja Mikula Speksalle. Teillä on puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. I'm going to speak Czech. Puhun tsekkiä. Předsedající, vážení kolegové. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Jos halutaan estää rahanpesu, niin no, se on avainasemassa, kun pyritään torjumaan organisoitua rikollisuutta. Se on tärkeää myös kansalaiselle ja avoimuudelle. Minusta neljäs ja viides direktiivi ovat erittäin hyvät. Ongelma on kuitenkin se, että monet valtiot eivät edes neljättä direktiiviä ole panneet täytäntöön, joten miten tässä voidaan toimia? Kansalaiset uskovat komission ja luottavat, että komissio voi panna täytäntöön lainsäädäntöä. Ja tuota, luottamusta ei saa menettää. tämä rekisteri on erittäin hyvä, mutta jos no, checkin tasolla on todettu, että mutta tarvitaan myös tr- eri trusteihin ja säätiöihin. Lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot pääsevät vapaasti käyttämään tuota rekisteriä se mitä pätee kaikki kansanjärjestöihin ja toimittajien. Kiitos. Kiitos edustaja Peksa. Ja sitten edustaja Emil Radev, teilläkin on minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Tällä päätösasemalla me kehoamme kaikki jäsenvaltiot panemaan tehokkaasti toimeen rahanpesun vastaisen lainsäädännön. Viittaan neljänteen ja viidenteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin. Meillä on hyvät syyt olla kriittisiä siksi, että huomattava määrä jäsenvaltioita ei vielä ole siirtänyt näitä säädöksiä neljännestä direktiivistä kansalliseen lainsäädäntöön ja muutaman kuukauden päästä niin pitää siirtää myös viides direktiivi omaan lainsäädäntöönsä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta saadaan lopetettua rahoitus terrorismille ja tätä kautta voidaan estää hyökkäykset Euroopan unioniin. On totta, että Nykyinen EU-lainsäädännön puite ja rahanpesun torjunta ovat kaikkea muita kuin täydellistä, mutta siksi onkin tärkeää saada aikaan yhteinen kattava Euroopan lähestymistapa, jolla voidaan maksimoida vaikutus niillä toimilla, joita me teemme rahanpesua vastaan ja terrorismin rahoittamista vastaan. Euroopan unioni voi torjua rahanpesua, se voi torjua terrorismin rahoitusta tehokkaalla tavalla, etenkin kun voidaan vetää mukaan kolmansia maita tälle EUn mustalle listalle. Kiitos edustaja Radev. Ja sitten edustaja Niels Fuglsang ähm, puhuu ja puheaika on minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Thank you so much. Kiitos. Vuosina 2007-2015 Danske Bank toimi Virossa rahan pesutoimissa ja oli tällaisia epäilyttäviä transaktioita. Virolaiset viranomaiset valitivat Tanskan viranomaisia useasti, mutta tanskalaiset viranomaiset eivät tehneet mitään. Ne on mainittu huhtikuussa kuitenkin. Euroopan pankkiviranomainen antoi erityks, tai siis sanoi, ettei oltu rikottu ei oikeutta ja että Tanskan viranomaiset eivät ole tehneet mitään väärää. Nyt tämä osoittaa, että on jotain mätää järjestelmässä, jota pitää muuttaa suurin ongelma vaikuttaa on se, että kansalliset viranomaiset, joita pankkiviranomainen valvoo, istuvat siinä johtunnassa, joka voi hylätä tai hyväksyä raportit, jotka koskevat kriittisesti jäsenvaltioiden toimintaa. Tämä on eturistiriita, jotain pitäisi tehdä, ja toivon, että komissio samaa mieltä sen tietää, mitä komissio ehdottaa tehtäväksi ja miten tätä pankkivaroisen toimintaa voidaan muuttaa. Kiitos kiitos edustaja Fuglsang. Ja sitten edustaja Kovarik, minuuttia, hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies, komission jäsen. On selvää, että rahanpesuun puuttuminen on tärkeä poliittinen kysymys ja rajat ylittävä haaste. Se, että pannaan toimeen lainsäädäntö ja otetaan käyttöön valvontatoimia – jotka ovat rahanpesun torjuntaa ja joilla torjutaan myöskin terrorismin rahoitusta, on tärkeää ajatellen niitä ongelmia, joita meillä on. On löydettävä tapoja, joilla pannaan paremmin toimien Euroopan unionin sääntöjä. Viidennen rahanpesun vastaisessa direktiivissä on korjaavia toimia, joilla puututaan olemassa oleviin puutteisiin. Siksi on tärkeää, että kun tämä direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, jäsenvaltiot harjoittavat yhteistyötä kriittisissä kysymyksissä, jotka on jo määritelty, jossa on huono tiedon jakaminen sekä valvonnan tasolla että rahoituslaitosten tasolla. Tiedon vaihtaminen on avainkysymys ja meidän pitäisi paremmin hyödyntää uutta teknologiaa niin, että parannetaan yhteensopivuutta, mitä tulee olennaisiin tietokantoihin ja että parannetaan tiedon saatavuutta ja vahvistetaan rajat ylittävää yhteistyötä uusia haasteita nousee, kuten esimerkiksi kryptovaluuttojen käyttö. Meidän on varmistettava, että näitäkin katetaan näillä säädöksillä. Tässä aikaa ei ole. Meidän on ottava vastuu ja toimittava pikaisesti, jotta voidaan estää laittoman rahan tulo Eurooppaan. Kiitos edustaja Kovarik. Ja sitten viimeinen pyydetty puheenvuoro, ennalta pyydetty puheenvuoro, siis edustaja Romana Toms, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta. On erittäin hyvä, että on tehokasta lainsäädäntöä, mutta se ei auta, jos on ihmisiä, jotka haluavat rikkoa tuota lainsäädäntöä. Ovat ihmisiä, joilla on rahaa ja tarpeeksi lakimiehiä, jotka ovat heille hyviä neuvoja, miten voidaan kiertää lainsäädäntöä. Sitten ne voivat jopa vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan. Täälläkin PANA-valiokunnassa toiminta on ollut riittämätöntä ja on huomattu, että miljardi euroa pestiin – ja kuitenkaan mitään ei tapahtunut loppujen lopuksi. Nyt sitten on myös yhtiöitä, jotka ovat yhteydessä Lublianan pormestariin ja miljardeja sitten pestiin. Rahaa virtasi Maltalle ja sitten toiminta menee laittomille yhtiöille. Meillä on olemassa säännöt Meillä on oikeusperustoja meillä on lainsäädäntöä, mutta se mitä tarvitsemme on hyvä järjestelmä ja ihmiset, jotka voivat tutkia näitä rikoksia ja sitä syytteeseen oikeat ihmiset Ja Se, Mitä te voitte tehdä, mitä toiminnot voivat tehdä? Pitäisi olla tarpeeksi valtuuksia, valtaa toimia tapauksessa, jossa kansallisviranomaiset eivät ole tehokkaita. Kiitos. Kiitos, edustaja Toms. Ja sitten ähm, puheenvuorolistan ulkopuolelta meillä on kaksi pyydettyä puheenvuoroa ja totta kai ne molemmat nyt voidaan myöntää eli edustaja Lopes Aguilar, Libe-valiokunnan puheenjohtaja, teillä on minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen ja Suomi puheenjohtajavaltiona. Korruption ja järjestörikollisen taistelu on hyvin tärkeä Euroopan unionille, ei pelkästään taloudellista, vaan myöskin ajatellen arvoja. Tässä puuttuu oikeusrikollisia välineitä, joilla voidaan puuttua sekä rahanpesuun että terrorismin rahoittamiseen. On tärkeää puuttua tähän perinpohjaisesti. Minä itse olen ollut mukana tutkintavaliokunnassa, joka käski panama ja on selvää, että on olemassa viides direktiivillä parantamaan avoimuutta, tiedonvaihtoa, ei, mitä tulee nimenomaan näihin rahanpesun selvittelykeskuksiin ja katsomaan myöskin, mitä tapahtuu kolmessa maissa ja pyrkii estämään sellaisten välineiden käyttöä, jolla maksetaan palveluita rahalla, joka on syntynyt terrorismista. Mutta on tärkeää, että on myöskin sitoutumista lainsäädäntöön ja siihen, että sitä sovelletaan asianmukaisesti ja pannaan toimien asianmukaisesti jäsenvaltioissa. Ja tämä on se, missä tässä keskustelussa on kysymys se, että mennään asioista todellaan perinpohjaisesti siinä, että katsotaan, että lainsäädäntö pannaan kunnolla ja täytetään tavoitteet, joita on ilmoitettu olevan. Ja tärkeää, että puhutaan niihin maihin, jotka eivät täytä velvoitteitaan. Kiitos edustaja Lopes Aguilar. Ja sitten vielä annan puheenvuoron edustaja Marek Belkalle. Olkaa hyvä. Various Rahanpesuskandaaleja on ollut useita pankkiskandaaleja, oli sitten Danske Bank, Deutsche Bank, ING, Pilatus tai ABLFV. Ne ovat järkyttäneet eurooppalaisia osoittaneet, että on paljon heikkouksia EU-yhteistyössä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jo Yhdysvaltain viranomaisten piti osoittaa omat heikkoutemme. Ja niin tässä on seuraavat ongelmat. Kansalliset selvittelykeskukset eivät vaihda tarvittavia tietoja, jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön tarvittavaa lainsäädäntöä ja näin ollen heikentyy tuo yhteistyö. Samaan aikaan monet pankit eivät sovella EU-sääntöjä. Ongelma on todellinen, kuten mainittiin jo. Euroopan mukaan noin prosentti EUn BKTstä on ollut mukana epäilyttävissä toi, rahoitustoimissa koordinoitujen toimien puuttuminen AML-lainsäädännössä syventää jo olemassa olevaa pirstaloinnutta pääomamarkkinoita, jotka halutaan integroida. Yksi asia vielä. Pallo on neuvostoon kenttäpuoliskolla. Uudet lainsäädäntöehdotukset ovat tarkoituksemme ilman sitä, että valtiot voivat tehdä yhteistyötä enemmän. Kiitos edustaja Belka. Ja nyt sitten annan puheenvuoron keskustelun loppuessa komissaari Jourovalle madam president honourable members i think. Kiitos, arvoisat jäsenet. Tämä keskustelu osoittaa selvästi, että tämä tulee olemaan tällä vaalikaudella prioriteetti. Olen kuullut puheenvuoroja teiltä, jotka ovat olleet mukana kaikissa niissä toimissa, jotka tehtiin rahanpesun alueella vaalikaudella, joka päättyy. Nämä ovat olleet hyvin hyödyllisiä asioita – sekä lainsäädännössä että myöskin valvonnassa ja siinä, miten edistetään toimeenpanoa. Mutta en suinkaan sanoisi, että tilanne olisi ihanteellinen tai että ei olisi mitään, mitä ei pitäisi parantaa. Tulee olemaan prioriteetti uudella komissiolla ja tällä parlamentilla ryhtyä risätoimiin. Ja olen yhtä mieltä siitä, että tämä voisi olla siis säädös joka tekisi mahdottomaksi jäsenvaltiolle poiketa siitä tavoitteesta, minkä vuoksi sitä lainsäädäntöä tehdään rahanpesua vastaan. Me emme puhu tällä rahasta. Me puhumme vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta, puhumme rahasta, joka mahdollistaa vakavan järjestäytyneen rikollisuuden, mutta puhumme myös ihmisten luottamuksesta, luottamuksesta, jonka saavuttamiseksi meidän pitää tehdä jotakin, että muutamme tilannetta ja niitä se toimimme todella tehokkaasti. Me haluamme terveen rahoitusjärjestelmän Eurooppaan. Se on tärkeä elementti Euroopan hyvinvoinnille, joten meidän pitää sulkea pois riskit ja tarttua niihin hyvin toimivilla säännöillä, joita kaikki panevat toimeen. Ja te heistä, he teistä, jotka sanoitte, että tämä järjestelmä on niin vahva kuin sen heikoin elementti, näin on. Tämä on asia, joka pitää ottaa vakavasti kaikissa jäsenvaltioissa. Kuulin, että jäsenvaltioille pitäisi antaa lisää kannustimia. No kannustimenhan tulisi olla se kaikkialla aivan sama, eli sen, että laikeja täytyy panna toimeen. Ja että tämä on jäsenvaltioiden ratkaiseva tehtävä. Mutta meillä on tietysti myöskin kielteisiä kysymyksiä. On nämä rangaistusmenettelyt, joilla aloitin rikkomusmenettelyt, joilla aloitin, ja voin ottaa kertoa teille sitä, mitä me olemme tekemässä neljännen rahanpesun torjunnan direktiivin osalta. Prosessi, joka liittyy valvontaan, on johtanut rikkomusmenettelyyn kaikkia jäsenvaltioita vastaan. Ja tällä hetkellä rikkomusmenettely on suljettu viiden jäsenvaltion osalta Kaikkien muiden osalta komissio on lähettänyt muodollisen huomautuksen ja menettely on edelleen jatkumassa viidennestä direktiivistä, joka, jossa tammikuun mennessä pitäisi tapahtua siirtymisen kansalliseen lainsäädäntöön. Olemme saaneet tiedon tähän mennessä kolmelta jäsenvaltiota, jotka ovat siirtäneet sen täysin kansalliseen lainsäädäntöön, ja viisi jäsenvaltiota, jotka ovat ilmoittaneet, että on käynnistetty toimet tämän kansallisen lainsäädäntöön siirtämisen toteuttamiseksi. Muista voisin sanoa, että seuraamme tilannetta ja toimimme pikaisesti, kun määräaika on täyttynyt. Olen teidän kanssanne yhtä mieltä siitä, että tarvitaan säädöksiä, että se on oikea askel eteenpäin. Minä nyt luovun tästä sektorista Tämä vain henkilökohtainen näkemykseni tehtyäni työtä tämän asian parissa. Miksi me olemme hyväksyneet direktiivejä, neljännen ja viidennen, viides direktiivi, joka hyväksyttiin minun toimikaudellani, oli nopea reaktio Panama-paperiskandaaliin ja terroristi-iskuihin, jotta oli vaikea ennustaa riittävän ajoissa, koska tapahtui nimettömiä rahojen siirtoja. Meidän piti toimia nopeasti, reagoida pyyntöön siinä, että saadaan täyttää avoimuutta todellista omistajista. Ja tämä on jotakin, minä aion reagoida, mikä herra, mikä herra Klakusits tai herra Peksa sanoivat. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä todellinen omistajuusrekisteri täysin avoimeksi yleisölle ilman, että eritellään sitä, kenellä on juridisesti perusteltu intressi ja kenellä ei, mukaan luettuna toimittajat. Tämä tulee olemaan näin. Tämä rekisteri tulee täysin julkiseksi erilaisten trustien osalta. Tilanne on ollut vaikeampi, koska niistä taustalla on yksityisiä säätiöitä, mutta Kuulumme kaupallisiin turisteihin, mutta myöskin muihin, joten tulee mahdollisuuksia saada lisää tietoa näiden omistajista. Muut askeleet eteenpäin voisivat olla sitä, että pannaan täysin toimeen asetus, joka koskee näiden rahanpesun vastaisten toimintaryhmien yhteistyötä. Haluan kiittää täällä sitä edustajaa, joka on ollut tässä asiassa esittelijänä. Hän on antanut minulle vahvistuksen siitä, että se oli aika kovaa työtä vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että niiden pitää ryhtyä toimenpiteisiin niin, että rahanpesun vastaiset toimintaryhmät voivat, anteeksi, rahanpesun selvitykset tekevät työtä nimenomaan keskenään ja vakuuttaa jäsenvaltiot siitä oli vielä vaikeampaa, että tarvitaan tiedonvaihtoa yli rajojen te, jotka puhuitte rahajat ylittävästä toiminnasta, että se on heikkoa, se on totta. Tätä pyrimme parantamaan tällä uudella lainsäädännöllä. Tämä on ollut todella vaikeaa. Tässä joudutte tekemään kompromisseja. Odotan, että tässä päästään eteenpäin nyt seuraavalla kaudella. Se, että olisi yksi unionin elin, joka valvoisi paremmin. Euroopan pankkiviranomainen oli ensimmäinen askel. Sen olisi nyt, se pitäisi saada vahvempaa toimivaltaa. Näin on päätetty myöskin lainsäädännössä. Sen pitäisi kerätä paremmin tietoa ja myöskin sillä pitäisi olla mahdollisuus toimia silloin, kun näyttää siltä, että jäsenvaltio ei pysty toimivan. Näin oli esimerkiksi Dansken äh, virolaisen pankin tapauksessa. En vieläkään ymmärrä, miten viidestä seitsemän vuotta nähtiin, että tapahtuu rahanpesua, joka suuruus oli 200 miljardia euroa, ja tätä ei huomattu. Missä tapahtui epäonnistuminen? tutkinta tässä asiassa on edelleen kesken. Emmekä tiedä varmasti, kuka epäonnistui, kenestä riippuu järjestelmän epäonnistuminen. Tanska on muuttanut lainsäädäntöä tällä velin, joten tähän reagoidaan. Mutta olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi olla voimakas unionin elin, joka valvoisi tätä. Sitten täällä edustaja Tomts kysyi siitä, kuka toimii Euroopan tasolla jos jäsenvaltiot eivät eh, onnistu toiminnassa rikoslain alueella. Euroopan syyttäjäviranomainen aloittaa toimintansa ensi vuoden marraskuusta ja tämä tulee olemaan se elin, jolla on e-, erityisiä syyttäjiä rahoitusrikoksista – on ehkä syytä pohtia sitä, voisiko syyttäjäviranomainen olla se elin, joka ottaa tällaiset tapaukset hoitaakseen silloin, kun jäsenvaltiot eivät siihen pysty. Olen varmaan puhunut liian pitkään, mutta kysymyksiä oli paljon, joten lopuksi vielä herra Kasa mainitsi äh, väärinkäytösten paljastajat. Tämäkin on asia, josta pitäisi tehdä jotakin. Joten kiitos kärsivällisyydestä. Minä todella tunsin, että että on tarvetta, on velvollisuus reagoida teihin, teidän kommentteihin ja kysymyksiinne, koska tämä on prioriteetti, johon pitää tarttua asia, joka pitää hallita hyvin poliittisella tasolla, Euroopan unionin tasolla seuraavalla kaudella. Kiitos. Thank you, Commissioner. Um... Uh, kiitos uh, komission jäsen. On hyvä nähdä, että aina te vastaatte uh, MEPien kysymyksiin. Eivät kaikki komissaarit toimi niin, joten kiitoksia kovasti siitä, että olette työskennellyt tämän hyvin tärkeän asian parissa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron ministeri Tuppuraiselle. Neuvoston puolesta ministeri, tiedän, että teillä on hyvin pitkä päivä, joten kiitos, että olette täällä näin pitkään kanssamme. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä keskustelusta. Olen äh, kuunnellut tärkeitä puheenvuoroja niin mielenkiinnolla. Olen myös kuullut komission jäsenen puheenvuoron, arvostan sitä kovasti. Toivon, että myös tuleva komissio tähtää korkealle tässä asiassa. Minulta kysyttiin toimista, joihin neuvosto on ryhtynyt liittyen rahanpesuun ja eh, näihin eh, uusimpiin pankkiskandaaleihin ja olen samaa mieltä siitä, että tämä on ongelma. Meidän on tutkittava asia perin pohjin ja eh, olen samaa mieltä siitä, että toimenpiteet, joihin on ryhdytty, eivät ole riittäviä. Olemme ryhtyneet analysoimaan Ähm, komission arviota, joka liittyy viimeisimpään rahanpesusyytöksiin, jotka koskevat eurooppalaisia pankkeja. Ja lokakuussa, eli ensi kuussa, neuvosto aikoo keskustella tästä ja aiomme tehdä päätelmät joulukuuhun mennessä, eli äh, toimet, äh, toimia tullaan äh, tekemään. Äh, haluan vielä korostaa sitä, kuinka tärkeänä puheenjohtajavaltio pitää rahanpesua äh, ja terrorismin äh, rahoituksen vastaista toimintaa. Aion jatkaa työtä tällä saralla. Viesti tästä keskustelusta on ollut hyvin selvä. Täytyy tehdä enemmän rahanpesun torjumiseksi. Aihetta tukivat laajasti kaikki eri poliittiset ryhmät. Minä henkilökohtaisesti voin luvata teille, että aion välittää viestin kollegoilleni eh, valtiovarainministereille tässä hyvin tärkeässä